Hyvät naiset ja herrat, me aloitamme tämän päivän kokouksen. Ensimmäinen kohta esityslistassa esityslistan hyväksyminen. Siihen ei ole mitään huomautuksia, joten pidämme esityslistaa hyväksyttynä. Ja sitten jatkossa pöytäkirjan hyväksyminen useasta kokouksesta 6. syyskuuta, 13. syyskuuta, 27. 28. syyskuuta, 18. lokakuuta, 30. marraskuuta viiva 1. joulukuuta, 13. tammikuuta, 17. tammikuuta, 24. 25. tammikuuta, 1. helmikuuta, 7. helmikuuta tänä vuonna pidetyistä kokouksista. Jos ei mitään huomautuksia, näitä pöytäkirjoja pidetään hyväksyttyinä. Ja sitten siirrymme puheenjohtajan ilmoituksiin. Nämä tämän päivän esityslistan kohdat ovat äh, jatkoa eilen järjestetylle kuulemistilaisuudelle, jossa olivat kansalliset parlamentit läsnä. Ja nyt olemme ottaneet myös kiireellisiin asioihin mukaan Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisen ja lisäksi katsomme niitä kohtia, jotka on siirretty 28. helmikuuta kokouksesta tälle päivälle sitten. Nämä luottolaitos, luottoluokituslaitosten kysymys, jota on käsitelty aikaisemmin, siinä on oikaisu, jonka on 15 joulukuuta parlamentti hyväksynyt ja tämä oikaisu on nyt jaettu teille. Ja työjärjestyksen mukaisesti vastuussa oleva, oleva elin on antanut tämän nyt parlamentille sitten tarkasteltavaksi. Meidän ei tarvitse siir- tai käsitellä tätä yksityiskohtaa sisällöosalta eikä menettelytavan osalta, mutta seuraavana kohtana, tässä kohtaan neljä, annan puheenvuoron tilastohallinnoinnin neuvoantavan lautakunnan puheenjohtajalle Johnny Okerholmille. Hän puhuu meille tilastoista ja nämä ovat erittäin tärkeitä asioita tämänhetkisen kriisin kannalta. Herra Okerholm, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for... Uh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia että mahdollisuuden esittää tai sen keskivälin raportin. Tämä on toinen näistä kolmesta raportista, jota tulen esittämään teille, kun arvioidaan sitä, mikä tilastotieteellinen tilanne on tällä hetkellä käytännön säännöstön täytäntöönpanossa tällä hetkellä. Meidän raporttimme perustuu siihen, mitä teemme viime vuonna, ja se keskittyy riippumattomuuteen. Se katsoo myöskin sitoutumista laatuun ja resursseja – aikaisempaan verrattuna me olemme pyrkineet nyt vahvistamaan meidän tietopohjaamme. Se oli sen kahdella tavalla. Me olemme lähettäneet kyselomakkeen kansallisille tilastotieteen laitoksille ja me olemme myöskin ottaneet yhteyttä moniin sidosryhmiin, jotta saamme sitten heiltä ulkopuolisten kannan heidän omasta käsityksestään, tilanteesta, säännöstön täyttöönpanossa tällä hetkellä. Mitä todeta, että en ole ihan vakuuttunut siitä, mitä me näemme tällä hetkellä kentällä. Ensinnäkin täällä on ollut ä, tiettyä edistystä, mutta paljon pitää vielä tehdä ennen kuin käytännön säännöstö on kunnolla pantu täytäntöön. Ja toinen asia. Kansalliset tilastietolaitokset eivät aina usko, että lainsäädäntö on on käytänteen mukaista tai, tai käytännöllistä. Ja tällöin sidosryhmät ovat myöskin kriittisempiä, kun he tarkastelevat tilannetta. Tietty edistystä on tapahtunut ja noin 50 prosenttia parannusehdotuksista, joita tunnistettiin, on pantu täytäntöön. Mutta muista vain, että tämä on kyllä monen vuoden täyttöönpanon jälkeen, että tämän pohjalta – ESCAP on tehnyt monia ehdotuksia, kuinka voitaisiin edetä tästä eteenpäin. Ensinnäkin meidän pitäisi edistyä muodollisessa täytäntöönpanossa, joka on ollut hidasta, mutta samalla pitäisi myöskin muuttaa lainsäädäntöä niissä tapauksissa, joissa ehkä käytänteet ovat kyllä säännöstön mukaista, mutta lainsäädäntö ei välttämättä kuitenkaan vahvista tätä. Tämä on sen mukaista. Ja ehkä pitäisi myös lisätä avoimuutta. Tämä on totta niissä työsuhteissa kansallisten tilastolaitosten ja julkisviranomaisten välillä. Tämä saattaisi olla yksi kenttä, jossa sidosryhmät ovat hieman epäileviä, koska tietenkin on tarvetta heidän toiminnalleen, mutta tämä pitää sitten tarkantaa hallinnollisissa käytännöissä ja ammattimaisissa säännöissä, kuinka tämä toimisi. Ja tämä ei kaikissa tapauksissa ole selvää. Ja vaikuttaa myös siltä, että pitäisi lisätä myöskin avoimuutta liittyen nimityksiin ja irtisanomismenettelyihin pääjohtajille. Ja me olemme tunnistaneet tässä monia tapauksia, joissa on ollut tapauksia, että pääjohtajia ja hallituksia on vaihtunut. Ja nämäkin asiat pitäisi ottaa tarkemmin huomioon. Pitäisi myös kehittää kansallisen tilastolaitoksen roolia maan sisällä koordinaattorina, jota voi todellakin sitoutua näihin tavoitteisiin. Ja pitäisi myös miettiä sitä, että voitaisiin ehkä ottaa käyttöön kansallisia eskapseja ja kuten säännöstö on vaatinut ja kuten on tehty esimerkiksi Ranskassa ja UKssa. Sitten resurssipuolelle. Me olemme siinä tilanteessa, että monet maat ovat tällä hetkellä tiukassa tilanteessa, mutta ei ole mikään suuri, ei, ei tarvitse olla mikään suuri ennuste, jos nähdään, että täällä on vielä ongelmia odottamassa. Toisaalta meillä on lisääntyvä tarve uusille tilastotiedoille, ilmastonmuutos, työllisyys, energia, koulutus, köyhyys, muutamana mainittakoon tässä, joista tarvitaan siis lisää tietoja. Mutta toisaalta täällä myöskin on mm, budjettien kanssa lisäongelmia kaikkialla Euroopan unionissa. Ja ilman muuta tämäkin luo rajoitteita mm, monien tilastotietojen luomiselle. Joten pitäisi enemmänkin luoda prioriteetteja. Ja pitäisi myös katsoa tarkemmin uusien aloitteiden rahoitusmahdollisuuksia sekä pitäisi tehdä kaikki sen eteen, että voidaan parantaa tehokkuutta ja tämä tietenkin sekä kansallisella tasolla, mutta että käyttäisi myöskin kansainväliseen tason rajat ylittävän toiminnan mahdollisuuksia tässä yhteydessä. Pitäisi muistaa myös se, että tulevaisuuden säästöt, ne vaativat tämän päivän investointeja. Ja jos tänään säästää näitä investointeja, niin sekin tekee kyllä pitkällä aikavälillä asiat vielä vaikeammaksi. On vaikea saada sitten tietoja keruuta tehokkaammaksi, jos säästetään liikaa. Politiikan puolella vielä ainakin tällä kentällä on kaikkein vähiten tehty, siltä näyttää. Ja me olemme miettineet sitä, että onko tässä ehkä sellaista sitoutumisen puutetta näkyvissä. Ja me ehdottaisimme, että pitäisi julkaista harmonisoituja ja yksinkertaistettuja laaturaportteja ja pitäisi myös tehdä laatuilmoituksia saataville, julkisuuteen yleisemmin. Mutta tämä ei mitenkään näytä olevan sellainen asia, joka on täysin varmaa sidosryhmien keskuudessa. Ja kuitenkin loppujen lopuksi kuitenkin laatu on tärkeää jos halutaan, että teostiedot ovat uskottavia ja luotettavia. Ja sitten tulevaisuuteen, tähän kolmanteen raporttiin, jota olemme tällä hetkellä työstämässä, me tulemme katsomaan edelleenkin tunnistettuja ongelmakenttiä. Tulemme myöskin tekemään kiinteämpää yhteistyötä joidenkin maakohtaisten kysymysten kanssa ja tulemme myöskin tarkastelemaan niitä kokemuksia, joita olemme saaneet työssämme selville ja tulemme tekemään arvioinnin siitä, kuinka näemme Eskapin roolin, miten se voi tehdä, mitä sen ehkä vielä pitäisi tehdä. Ja pyrimme tunnustamaan näitä asioita meidän viimeisessä raportissamme, joka teille tulee antamaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä minun johdantoni. Sí. Carl Karl, ole hyvä. Thank you, Chairman. Since the... Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä pujen kanssa sama äidinkieli, joten käytän tilaisuutta hyväksi. Kunhan eh, kuulokkeet eh, löytyvät ja tulkit valmistautuvat Ruotsiin. Kiitoksia tästä alustuksesta. Tässä kerrottiin jostakin huolenaiheista, mutta on kuitenkin hyvä, että teillä on selviä tiedonantoja, sillä näin politiikoilla, jotka tekevät päätöksiä, on mahdollisuus toimia suositusten pohjalta. Kysyisin, miksi eh, te itse tässä odottelette. Me e, euroedustajat täällä seuraamme tilannetta ja voidaan pohtia, mitä on saatu aikaan tällä alalla. Eli voisitte vielä kertoa hieman enemmän toimistamme, sillä me tarvitsemme tietoa niin, että voimme painostaa komissiota ryhtymään toimimaan. On erittäin tärkeää, että päätöksentekijät jäsenvaltioissa saavat ajanmukaista tietoa. Ja toivottavasti heille jää sitten hieman pohtimisaikaa ennen kuin päätöksiä tehdään. Voisitko kertoa myös, mikä on Euroopan, Euroopan neuvoston neuvottelutilanne? Olet varmasti tietoinen siitä, että me keskustelemme taloushallintopaketista – ja tässä yhteydessä on eh, kehitelty ajatusta, joka liittyy myös vakaussopimukseen, eh, nimittäin sanktioiden ja sakkojen määrääminen eh, niitä kohtaan, jotka eivät korjaa puutteita. Euroopan parlamentti on myös pohtinut voisimmeko me antaa kertaluonteisen sakon niille jäsenvaltioille, jotka väärentävät eh, tilastotietoja. Eli lähettävät vääriä tietoja, joiden perusteella sitten muut jäsenvaltiot tekevät päätöksiä. Onko mitään selkeää määritelmää siitä, mitä väärennetyt tiedot ovat tai väärät tiedot. E, tietysti lainsäädännön kannalta on hankalaa, mikäli myönnetään kertaluonteinen sakko, jos ei ole selkeää määritelmää siitä, mitä väärennetyt tiedot ovat. Haluaisin siis tästä e, teitä tarkennusta, sillä poliittisella tasolla on laaja konsensus siitä, että tämä olisi mahdollista, mutta tarvitsemme tietoa siitä, millaisia nämä väärät tiedot voisivat olla. Eli voisitteko kertoa hieman tarkemmin tästä? Tästä olisi hyötyä meidän työmme kannalta. Kiitoksia. Okei, jag kan ju också använda möjligheten att svara på svenska. Jag har aldrig gjort i det här rummet tidigare, men låt Minäkin voi vastata sitten ruotsiksi. En ole aikaisemmin tehnyt noin, mutta mikä siinä? Sen kuin vain. Niin tähän viimeisen kysymykseen, jonka mainitsitte. Minusta on vaikea toimia tässä. On helppo nähdä, mikä on väärää raportointia, mutta on vaikea sitten sanoa, mikä sen tarkoitusperä on, onko se tahallista vai ei. Ja jos luodaan seuraamusjärjestelmä, niin silloin pitää käydä myöskin sisäisiä keskusteluja siitä, oliko kyseessä tahallinen harhaanjohtaminen vai ei. Ja ottaen huomioon viimevuotiset kokemuksemme, niin me olemme nähneet, että väärän tiedon antaminen voi olla hyvin, hyvin kallista loppujen lopuksi, koska silloin menetään hyvin paljon luottamus talouspolitiikkaan. Ja uskon, että täällä tullaan kiinnittämään enemmän huomiota tämän tyyppiseen raportointiin. Eli jos tulevaisuudessa joku saadaan kiinni siitä, että hän antoi väärää tietoa, niin silloin uskoisin, että on hyvin, se tulee hyvin kallista lainaamiskuluille sitten. Pitää maksaa enemmän, pitää maksaa enemmän sitten korkoa lainarahasta. Tietenkin tämä on ehkä mikään loistava seuraamusmuoto sinänsä. Meillä on kyllä hallinnollisia seuraamuksia, joita voidaan antaa sitten sen tapauksessa kyseessä on tahallinen toiminta tai ei. Mutta tämä on toinen asia. Mutta markkinat eivät kysy, onko tämä tahallista vai ei, vaan markkinat toteavat, että he on viety väärille teille ja he tulevat toimimaan kyllä tämän mukaisesti. He tulevat reagoimaan annettuihin väärin tietoihin. Ja mitä tulee sitten erityisesti siihen, mitä Euroopan parlamentti ja MEPit voivat tehdä, kun katsotaan nyt kokonaan, kokonaisuutta tätä järjestelmää, niin voimme nähdä, että toisaalta että täällä on tiettyjä asioita, jotka liittyvät luottamukseen ja tietojen luot, luottamuksellisuuteen tai luottavuuteen, jotka tulevat kansallista toimijoilta. Ja sitten taas toisaalta luottamus tähän tämän tietojen jatkokäsittelyyn, vaikka komission puitteissa, eli Eurostatissa siis. Jos tämä perusmateriaali, jota saadaan, on huonoa, niin ei kyllä Eurostat voi tehdä mitään sen parantamiseksi. On siis tärkeämpää todeta, että tämän perustiedon pitää olla mahdollisimman luotettavaa. Ja me uskomme tällä hetkellä, että vaikka tämä on tietenkin aina mahdollista parantaa asioita siellä ja täällä tietenkin, niin meidän mielestäni pääpaino pitäisi asoittaa sille, mitä tapahtuu tällä hetkellä kansallisella tasolla. Ja tätä me olemme työstäneet jo viimeiset pari vuotta. Olemme pyrkineet katsomaan sitä, että ovatko nämä kansalliset järjestelyt sen mukaisia, mitä me olemme sopimuksessamme vaatineet. Ja mitä me olemme sitten todenneet. Olemme nähneet, että täällä on kyllä kehitystä oikeaan suuntaan, mutta huolenaiheemme on edelleenkin se, että käytännön täytäntöönpano on edennyt liian hitaasti. Ja mitä parlamentti voi tässä tehdä? Te voitte painostaa juuri tätä puolta asiassa. Te voitte asettaa poliittista painetta, kun, kun käyttää siis poliittista painetta tämän asian edistämiseksi. Me tiedämme, että voidaan tehdä enemmän. Me tiedämme, mikä on sopimusten sisältö. Nyt vain pitää panna nämä sopimukset oikealla tavalla täytäntöön. Ja hallintotapa keskustelun yhteydessä voimme nähneet, että paljon on kiinnitetty huomioita tuleviin tilastotietojärjestelyihin. Me tiedämme, että tämä on positiivinen kehitysalue. Ja tämä on myöskin alue, jolla Euroopan parlamentti voi ohjata kehitystä oikeaan suuntaan. Joten voi antaa myöskin tässä yhteydessä positiivisen panoksen. Mutta tärkein asia on kuitenkin se, että kun olemme nähneet, mitä tapahtui vähän yli vuosi sitten, niin me mietimme edelleenkin, mitkä kulut tästä sitten seuraavat, että annetaan huonoa tilastotietoraportointia, siis Kreik saakka ja kaikki tämän jälkeen tapahtunut asia. Me näemme, että kulut voivat olla aikamoiset, kun ajatellaan sitä rahallisesti. Ei, kun näissä tilanteissa on ihmisiä jouduttu väärälle polulle. Ei mikrofonia. Simplemente, señor presidente, quisiera... Niin, haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ottaa esille neljä asiaa ja kuunnella teidän reaktioitanne. Kun ajatellaan tätä Kreikan asiaa, niin olisi kiinnostavaa tarkastella tätä koko sanktiojärjestelmää ja siitä kysymystä, joka liittyy tilastoiden oikeallisuuteen. Nyt meillä on tarkistus, jossa suunnitellaan sellaista sakkoa niiden maiden kohdalle, joilla tilastot eivät ole olleet kunnossa. Ja sitten Kolmanneksi, jotta nämä sanktiot voidaan asettaa, ovatko ne sitten sakkoja tai jotain muita, niin pitäisi ottaa tällainen objektiivisen vastuun teoria, katsoa miten julkiset palvelut toimivat. Sitten toinen asia on tietenkin tämä poliittinen vastuu. Tässä tapauksessa poliittinen vastuu on Eurostatin ja tämän parlamentin joka harjoittaa tätä poliittista valvontaa. Mutta kun ajatellaan kansallisia hallituksia ja kansallisia tilastokeskuksia, niin on selvää, että tämä talo ei voi puuttua niihin. Ja silloin minusta vaikuttaa siltä, että ei ole muuta ratkaisua kuin tämä sakko, kun ajatellaan tätä objektiivista vastuuta. Voitteko olla samaa mieltä tästä vai onko tämä teidän mielestänne sellainen väite, jota ei voida hyväksyä? Aivan aluksi minun täytyy todeta, että ESCAP ei ole käsitellyt tätä asiaa joten puhun nyt vain omasta puolestani. Mutta toista nyt hieman jo sanomaani. Kun katsotaan, kuinka asioita toimeenpannaan jopa Euroopan unionin tasolla, niin ne voidaan toteuttaa hyvinkin tiukkoja ja näennäisesti automaattisia mekanismia, niin kuitenkin loppujen lopuksi nähdäkseni suurin osa asioista toteutetaan poliittisella tasolla. Ja voisin kuvitella hyvinkin, että jos vääriä tietoja annetaan, niin sitten eh, käytetään teknisiä perusteluita tälle. Löydetään teknisiä syitä ja niillä selitellään virheitä. Ja sitten estetään pyyntö olla ryhtymättä rankaisutoimiin. Joten voidaan ajatella, että järjestelmä olisi eh, näennäisesti yksinkertainen, mutta se silti olisi eh, hyvin eh, vaikeasti toteutettavissa tai käytettävissä. Nyt annan puheenvuoron jälleen Kaalille ja sitten ehkä pyydämme komissiota antamaan pienen lausunnon. Ehkä te olette myös valmistelleet tätä pakettia, joka liittyy tilastoihin. Kiitoksia puheenjohtaja, että käy helppo asiat englanniksi, koska tämä sanasto on aika paljon englanninkielistä. Ensinnäkin näin seuraamuksiin sitä, että jos väärennetään tilastotietoa. Totta kai tämä on varmaankin ehkä selitys kuin kysymys, mutta tämä onkin poliittinen viesti niille maille, että tällaista ei voi hyväksyä tulevaisuudessa. Ja no, kun tämä tulee sitten esille, niin pitää myöskin pystyä todistamaan se, että kyseessä on väärännys ja että kyseinen valtio myöskin myöntää sen, että näin on tapahtunut. tietenkin jos maa sitten hyväksyy sen, myöntää sen, että tässä on ollut jotain ongelmia, niin silloin tämä on selvä. Mutta jos katsotaan tämän asian makropuolta, siis taloisen hallintotapapaketin makropuolta, en tiedä, miten toimisi, mutta todennäköisesti tulisiko sitten komissio katsomaan kiinteistömarkkinoita, työmarkkinoita, budjettitasoita. Tällä saattaisi olla aikamoisia vaikutuksia koko muun euroalueeseen, jos tästä tehtäisiin. Ja mitä minä näen tämän, niin että komissio voisi tehdä oikeita päätöksiä loppujen lopuksi, kun he tekevät sitten syvällisempää tutkimusta ja että kun arvioivat, että onko maalla todellakin ongelma vai ei, niin – Tämä ainakin lopuksi sitten pohjautuisi hyviin tilastotietoihin. Tietoihin. Ja teidän kantanne on se, että kun puhutaan nyt vaikka euroalueesta tai EU27-alueesta, niin onko meillä tänään niin hyviä tilastotietoja? Onko teidän kantanne on tähän näin? Ja, ja myöskin tämä eurooppalainen toimintakausi, onko siinä, siinä yhteydessä meillä laatutietoja saatavilla, jotta voidaan tehdä tämän koko talouden hallittavan paketin kannalta oikeita päätöksiä. Kiitoksia ja haluatteko vastata tässä vaiheessa? Ähm. Kyllä vain. Yleisesti ottaen tilastotiedot tällä tasolla ovat riittävän hyviä, jotta voidaan tehdä päätöksiä. Kysymys on laajasta makrotaloudellisesta kuvasta. E- eli tässä esimerkiksi taseesta ei ole niin sotaveli, että onko tässä nyt, jos vaikka on 5,5 annettu tieto, niin onko sitten oikea arvo 5 vai 6, se ei ole niinkään tärkeää. Kysymys on siitä, kuinka oikeat päätökset tehdään. Tästä voi olla todellakin hyötyä, mutta haasteena on se, että todellakin hälytyskellot soivat oikea-aikaisesti, kun ongelmia vielä näy. Eli tarvitaan kunnon makrotaloudellista tietoa sen pojaksi, että voidaan vakuuttaa kumppanit siitä, että nyt kyseessä on syntyvä ongelma. Irlantiakin on pidetty eh, tiikerinä. Ja nyt voidaan pohtia sitä, eh, että et tuolloin eh, nähtiin, että Irlanti todellakin hoitaa talouttaan hienosti, mutta silloin olisi pitänyt jo hälytyskellojen soida, koska silloin oli syntymässä makrotaloudellinen epätasapaino. Mutta tätä oli vaikea nähdä silloin, kun se oli syntymässä. Vasta sitten, kun tilanne on lauennut, niin tämä on helppo nähdä. Kiitoksia paljon. Haluaako komissio käyttää nyt tässä vaiheessa puheenvuoron? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että komissio sai mahdollisuuden myös lausua kantansa. Me todella arvostamme tätä Eskabin viimeistä kertomusta, analyysiä ja näitä johtopäätöksiä, mutta lisäksi haluaisin sanoa lisätäkseni tämän aamun keskusteluun sen, että komissio valmistelee parhaillaan asiakirjaa, joka ottaa esille näitä aiheita, joita valiokunnassa tänä aamuna on tuotu esille. Se sisältää myös sen, miten keskitytään ja miten vahvistetaan niitä sitoumuksia, jotka liittyvät laatukriteereihin näissä tiedoissa. Me otamme esille myös sellaisia asioita, jotka liittyvät käytännesääntöihin ja miten me voimme parantaa tätä, tämän säännöstön parempaa implementointia jäsenmaissa. Nämä ovat todellakin avainkäsitteitä. Haluamme myös katsoa, miten voimme järjestää oman työmme, jotta meillä olisi parempi valvonta näistä kyseessä olevista menettelyistä. Kuten tässä on kuvattu, niin meidän täytyy tarkastella sitä, miten nämä asiat tai tiedot tulevat eri tilastokeskuksista ja parlamentti on antanut meille eh, ja olemme saaneet eh, parlamentin kerran uusia toimivaltuuksia ja meidän täytyy katsoa sitten, miten voimme nämä toimivaltuudet viedä käytännön tasolle, miten me saamme saada parempia tuloksia näistä tiedoista, jotka tulevat hallituksilta. Oh, Mr. Smithis. Kiitoksia ja sitten herra Smith, olkaa hyvä. Jag har förstått att jag kan eh, använda mitt... Eh, niin, minäkin voin käyttää omaa äidinkieltäni. Tiedän, että voin käyttää sitä, ainakin nyt tällä kertaa. Totta kai voi käyttää sitä aina, mutta tällä kertaa varsinaisesti. Anteeksi, että tulee vähän myöhässä paikan päälle. Tilastietojen laatu, jos ymmärsin oikein, mitä herra Haglund totesi täällä, niin täällä on tiettyjä vajeita tilastotietojen laadussa niissä maissa, jotka ovat kyllä kauan aikaa keränneet tilastotietoja. Minun omassa maassanakin näyttää olevan ongelmia tilastotietojen suhteen tiettyjen indikaattoreiden mittaamisen osalta. Jos pyritään sitten määrittelemään laatua niissä maissa, joissa oletetaan, että heillä on sitten korkeatasoisia tilastotietoja. Näettekö myöskin siellä vajeita ja mitä mahdollisia parannuksia voitaisiin tehdä näissä maissa? Muistan sen, kun me keskustelimme täällä aikaisemmin tilastotiedoista, niin yksi erotuksista, jonka minä tein, oli se, että voitaisiin luoda lähestymistapa, kuten olemme tehneet muillakin alueilla, että tietyt tilastotiedot eivät ole ehkä oikeita jollekin maille, ja meidän pitäisi myöskin nimetä sitten nämä maat täällä. Mutta voisimmeko myöskin tehdä tällaisia tarkastuksia näissä maissa, että et ovatko he tehneet oikeita tilastotietoja. Tätä voitaisiin katsoa myöskin finanssiministeriöissä, koska he yritti käyttävät näitä tilastotietoja loppujen lopuksi, kun niitä tilastotietoja saadaan käsiin? egentligen så fanns det två frågor. Den ena är den här med... Kiitoksia. Kaksi seikkaa. Ensinnäkin laatu, tilastotietojen tarve ja se, onko niitä saatu. Kyse on siitä, että tässä on erilaisia tapauksia, mikä voi ryhtyä tutkimaan yksittäisiä tapauksia siitä, kuinka hyvin laatukriteerit on täytetty. Me joka tapauksessa pyrimme huolehtimaan siitä, että tilastotietojen laatua koskevia sääntöjä kuitenkin on ja että niitä noudatetaan. Näin voidaan pyrkiä saamaan mahdollisimman laadukkaita tilastotietoja. Kyseessä on ala, jolla on tapahtunut hyvin vähän muutoksia vuodesta 2005, jolloin siitä sovittiin. Kysymys on siis siitä, kuinka voidaan huolehtia siitä, että laatukriteerejä todella noudatettaisiin. Mutta tämän kysymyksen lisäksi on teknisiä kysymyksiä – E, jotka ovat haitanneet e, tilastietojen keräämistä. Tähän mennessä meillä ei ole ollut vielä mahdollisuutta antaa lausuntoa asiasta. Me toivomme, että Eurostatin nyt saamat uudet valtuudet e, niissä tapauksissa, joissa eh, kriteereitä eikä täytetä, ryhtyä tutkimuksiin ikään kuin eh, auditoijina, tilintarkastajina, niin me toivomme, että tämä parantaa eh, tilastotietojen laatua. Ja näin tahallisen väärän tilastotiedon riski pienenee. Onko muita kysymyksiä? Jos kukaan ei nyt sitten vastusta, niin me keskeytämme kokouksen 10.30 saakka. Vaikuttaa siltä, että enemmistö kannattaa tätä ehdotusta.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 Um, uh, Tervetuloa kaikki. Olen varma, että meillä on hyvin kiireinen viikko. Meillä on neljä päivää valiokuntakokouksia tällä viikolla ja ihmiset ovat jakaantuneet eri paikkoihin. Nyt meillä on kuulemistilaisuus. Paikalla on Peter Pratt ja tämä liittyy Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen tehtäviin. ECOFIN käse päätti 15. helmikuuta, että se suosittelee Peter Prattia Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi. Ja päätös tehdään sitten, tai tehtävä alkaa kesäkuussa ja kestää kahdeksan vuotta ja per sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentti antaa kantansa tästä Ecofinin suosituksen pohjalta. Ja Ecofin antoi siis puoltavan lausunnon ja parlamentin täysistunto päättää suosituksen pohjalta te- henkilön nimittämisestä ja 84.3. on sitten tästä äänestys ja tänään meillä on tämä kuulemistilaisuus ja suositus täysistuntoon menee talous- ja raha-asioiden valiokunnalta, kuten tiedätte. Meille on kerrottu, että tai Peter Prattille on 15 minuuttia nyt alustukseen, mutta hän ei ehkä käytä koko tätä aikaa, mutta teillä on kaikilla hänen CVnsä siellä ja hän voi kertoa hieman enemmän lisää. Words, uh, to Kiitoksia. Haluaisin nyt sanoa muutaman asian ennen keskustelua. On suuri kunnia olla täällä ja olen eh, erittäin tietoinen minulle ehdotetun tehtävän vastuullisuudesta. Jos katsotaan, kuinka euroalue on toiminut, niin voidaan sanoa, että se on toiminut varsin tyydyttävästi eh, hintavakauden kannalta, ja sehän on ensisijainen tavoite. On ollut useita shokkeja, jotka ovat vaikuttaneet euroalueella. Ja toistaiseksi ankorit ovat pitäneet yllättävän hyvin. Ja, ja todellakin euroalue on ollut rahoituskriisin hallinnassa tärkeä väline. Mutta samalla on noussut useita haasteita, joihin täytyy puuttua välittömästi. Osa niistä ei koske ainoastaan euroaluetta, Esimerkiksi rahoitusvakaus koskee kaikkia maailman keskuspankkeja, mutta osa koskee juuri euroaluetta, esimerkiksi taloushallinnan parantaminen tällä alueella. Jotkin kysymykset ovat teknisiä, jotkin taas poliittisia, ja tässä Euroopan parlamentilla on ratkaiseva asema. Ensiksi kerron rahoitusvakaudesta, sitten euroalueen äh, hallinnasta ja sitten poikkeuksellista rahoitusvälineistä luopuminen, joihin on jouduttu turvautumaan äh, rahoituskriisin äh, vuoksi. Rahapolitiikan ja rahoitusvakauden keskeinen suhde on ratkaisevan tärkeä. Ja EKPssä eh, e on toinen pilarin valvontamekanismia, että se täytyy todellakin eh, saada käyttöön. Tämä vaikuttaa eh, toteutettavalta, mutta se on kuitenkin hyvin poliittinen kysymys. Ja tämän vuoksi tarvitaan parempaa ymmärrystä siitä, mikä on rahoitussektorin rooli välittäjän mekanismina rahapolitiikan kannalta. Ja todellakin täytyy kehittää poliittisia välineitä. Tässä tarvitaan lisäselvityksiä ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken. Tämä on erittäin tärkeä. Toinen haaste on euroalueen hallinto. Kriisi on osoittanut, että emussa rahapolitiikan koordinointi on liian heikkoa. Äh, olen äh, ollut äh, töissä keskuspankissa ja tämän vuoksi haluan todeta, että Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta ovat tehneet hyviä aloitteita EMUn vankentamiseksi. Tarvitaan siis parempia puitteita raportikan hallinnointiin – koska kansallisen taloudenpidon epätasapaino on vaarantanut emun vakaan toiminnan. Hyvinä talousaikoina eh, ongelmat eivät olleet näkyvillä, mutta vaikeina aikoina ne ovat tulleet näkyviin. Ja tämä on näkynyt euroalueen toiminnassa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tarvitsemme tässä suorastaan kvanttihyppyä eh, olen sekä vankka eurooppalainen että e, rahapolitiikan toteuttaja. Ja todellakin tarvitsemme tällaista kvanttihyppyä. Ja tässä tarvitaan sekä Euroopan pankkia että muita avaintoimijoita ja keskuspankkia. Ja tarvitsemme tälle myös kansalaisten tuen. EKPn ja muiden ää, e, Eh, tahojen, kuten parlamenttien ja keskuspankkien yhteistoiminta on ratkaisevassa asemassa. Tarvitaan muutoksia, mutta on erittäin tärkeää, että EKP pysyy riippumattomana ja toteuttaa eh, sillä on mandaattia. Eli tarvitaan selvät eh, vastuunjaot eri tahojen kesken. Täytyy ottaa huomioon siis tämä uusi hallintopuitteisto. Ja tässä tarvitaan eh, kunnollisia keskusteluja eh, eri tahojen välillä. Mutta eh, täytyy myös se toisaalta pitää eri toimijoiden vastuualueet suurin piirtein nykyisellään. Sitten rahapolitiikasta. Euroalue on toipumassa vakavasta rahoitus- ja talouskriisistä. Ja korkotasoa on pudotettu ennennäkymättömän alhaalle. Täytyy huolehtia sitä, että tulot on saatavilla ja että rahapolitiikka välittyy markkinoille. Tällä hetkellä eh, tilanteeseen vaikuttaa vielä merkittävä epävakaus. Euroopan keskuspankilla on siis useita haasteita. Se tekee kuitenkin päätökset eh, kollegiaalisesti ja sillä on erittäin hyvä henkilökunta, jotka ovat merkittävä voimavara tässä tilanteessa. Ja eurojärjestelmässä on hyvin paljon asiantuntemusta myös eh, kansallisissa keskuspankeissa. Haluan itsekin antaa oman panokseni näiden, näihin haasteisiin vastaamiseksi koko eh, työurani on liittynyt eh, rahoitus- ja eh, talousasioihin sekä yliopistoissa että pankeissa että keskuspankissa. Olen toiminut Brysselin yliopistossa taloustieteiden professorina. Ja olen kertonut siellä muun muassa liiketoiminnan etiikasta ja pankkitoiminnasta – olen toiminut myös euro, belgialaisissa liikepankeissa ja olen tässä saanut hyvän kuvan siitä, millainen toimintakulttuurin ero on esimerkiksi keskuspankin ja investointipankkien välillä. Sitten menin Belgian talousministeriön ja sitten olen ollut rahoitusvakaudesta vastaava johtaja Belgian keskuspankissa. Olen myös valvontaelimessä eh, ollut johtotehtävissä. Ja eh, nyt eh, toimin keskuspankin niin sanotussa Twin Peaks-mallissa, jossa tutkitaan pankkien ja vakuutuslaitosten vakautta. Tämä on varsin hankala tehtävä, sillä kysymys on hyvin monimutkaisten rahoitusvälineiden valvonnasta ja resurssit ovat rajalliset. Olen ollut myös korkean, tasojen, äh, korkean tason eurooppalaisten elinten jäsen, jossa on käsitelty muun muassa sääntelykysymyksiä. Minulla on siis varsin hyvä äh, tuntemus monista äh, kansallisista ja eurooppalaisista välineistä. Ja tunnen myös äh, hyvin erilaiset ammattiympäristöt sekä eh, yliopistomaailman että sitten keskuspankit ja liike-elämän. I apologize for the interpreter. I will... Pyydän anteeksi tulkeilta. Pyrin vastaamaan kysymyksiin hieman eh, hitaammin. Kiitoksia paljon. Niin, jotkut tulkit olivat vähän pulassa. Kiitokset tästä alustuksesta. Meillä on nyt täällä joukko kysymyksiä ja viisi minuuttia per eh, jakso. Ja ensimmäinen kysymys, Jean-Paul, ole hyvä. Merci, madame. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä voin puhua lyhyesti. Kuuntelin kaikki nämä tekniset selitykset ja haluan tehdä yhden kysymyksen herra Pratille. Miksi hän on tullut tai ryhtynyt ehdokkaaksi tähän tehtävään? Äh, Kiitoksia. Tämä on todellakin hankala kysymys koska se koskettelee hieman omaa henkilöäni, joten se on henkilökohtainen kysymys. Voin kuitenkin sanoa, että kun ajatellaan Ecofinia, joka sitten minut ehdotti tähän tehtävään yksimielisesti, niin monet ystäväni lähettivät minulle sähköpostia ja sanoivat, että nyt ryhdytään juhlimaan tätä tapahtumaa. Minä sanoin ainakin heti aluksi, että nyt täytyy odottaa hieman, menettely ei ole vielä päättynyt. Ja sitten toiseksi sanoin, että tämä tunne, joka minulle syntyy, ei ollenkaan ollut mitenkään juhlatunnelma, vaan tämä oli suuren vastuun tunne, sitoutuminen johonkin sellaiseen, mikä on ollut minulle tärkeää aina, eli eurooppalainen ajattelu, eurooppalainen hanke. Ja, eli minä tunnen suurta vastuuta ja olen ollut vielä melko viileänä tähän, tämän tapahtuman osalta, koska se ei ole vielä mikään juhlatunnelma, missä elän, vaan todellakin vastuu on suuri. Frankfurt on kaupunki, jonka tunnen jo melko hyvin, koska olen kymmenen vuoden ajan käynyt säännöllisesti EKPssä ja uskon, että tämä jatko olisi jollakin tavalla hyvin luonteva tehtävässäni ja haluan korostaa sitä, että tunnen todellakin suurta vastuuta ja suurta tahtoa sitoutumusta, tähän tehtävään. Kiitokset tästä hankalasta kysymyksestä joka tapauksessa. Kiitoksia ja sitten seuraava kysyjä Udo. Kiitoksia Sharon. Herra Prat, meillä on uusi tilanne viime viikosta lähtien sen jälkeen, kun euromaat ovat sopineet siitä, että luodaan tällainen pysyvä vakausmekanismi, joka tulee vahvistamaan euroa ja estämään kriisejä. Te omassa puheenvuorossanne puhuitte myös siitä, että rahapolitiikka joutui liian kovan paikan eteen ja myöskin EKP oli liian kovassa paikassa viime vuosina. Ja nyt me olemme luoneet uuden vakausmekanismin, joka sallisi se myöskin, että primäärimarkkinoilla voi ostaa, voidaan ostaa velkakirjoja. Nyt haluaisin kuulla teiltä, miten näette Euroopan keskuspankin ja tämän uuden ESM-mekanismin välisen työn jaon, joka me luoda, jotta euromaita vakautettaisiin tulevaisuudessa. Mitkä roolit näillä on kummallakin ja miten nämä toimivat yhdessä? Bien sûr, uh, well, sorry, uh, we'll answer in English. Um, the, um... Niin vastaan englanniksi Neuvottelut eivät ole eh, vielä loppu, joten eh, kerron nyt tämänhetkisen näkemykseni. Kuten sanoitte, rahapolitiikalla on ollut liian suuri taakka kannettavanaan ja tarvitaan uudenlainen mekanismi, jolla eh, keskuspankki voi keskittyä kunnolla hintavakauden ylläpitoon. Ja tämä on keskeinen keskustelun aihe. Euroopan keskuspankki ja sen pääjohtaja ovat esittäneet kantanan, että tämän vakausmekanismin tulisi olla mahdollisimman laajoja. Mutta tämä ei tarkoittaisi, että se eh, käyttäisi kaikkia valtansa, vaan eh, tämä vain tar- tar- eh, takaisi sille mahdollisuuden toimia joustavasti. Eli tarvitaan väline, jotta voidaan puuttua tiettyjen maiden markkinatilanteeseen. Mutta tämä on kuitenkin väliaikainen väline ja tavallaan ei, e, ei aivan oikea oppinen, joten se täytyy pystyä luopumaan. Eli tarvitaan sekä talousministereitä että keskuspankkia. Ja todellakin tästä täytyy saada aikaan päätös. Eli ESM pitäisi pystyä toimimaan useilla välineillä, jotta se voi täyttää tehtävänsä. Muuten EKPllä e on liian suuri taakka kannettavanaan. Ja sitten mainitsitte toisenkin tärkeän seikan – Eli sisäpuolta katsottuna on vaikea löytää hyvä tasapaino eh, euroalueen yhteisvastuun eh, ja toisaalta kannustinjärjestelmän välillä. Eli tarvitaan sekä vastuuta että yhteisvastuuta. Ja tasapainon löytäminen on tärkeää. Ja tämä ei ole tekninen kysymys, vaan myös poliittinen kysymys. Eli kannustimien ja yhteisvastuun välille täytyy löytää oikea tasapaino. Ja teillä on tässä avainasema tämän löytämisessä. Kun katsotaan kaikkia näitä poliittisia keskusteluita, niin loppujen lopuksi täytyy olla varma siitä, että toimilla on myös Euroopan kansalaisten riittävä tuki. Muuten tässä astetaan vain sääntöjä ylhäältä käsin ja kansalaisten tuki voi jäädä eh, riittämättömäksi. Ja tämä on vaara koko unionin kannalta. Joten tässä parlamentilla on kyllä eh, merkittävä tehtävä. Mutta tietysti eh, myös EKPlla on tässä tehtävää. Rahapolitiikka on sen vastuualuetta ja kriisi on aiheuttanut uudenlaisia paineita ja on väliaikaisesti jouduttu turvautumaan vähemmän oikeoppisiin keinoihin. Right, thank you. Kiitoksia. Seuraava kysymys ALDE-ryhmästä. Silvi vai kuka sieltä vasta kysyy? Hyvää päivää, herra Prat. Minä istun täällä. Halusin tehdä kysymyksen. Te aivan oikeutetusti korostitte, sitä, että kansalaisten pitää tukea, antaa valtuutuudet kansallis, kan, keskuspankin toiminnalle. Ja kun ajatellaan inflaatiotavoitteita, on tärkeää, että niitä noudatetaan minä olen tässä taloushallinnon paketissa mietinnön esittelijänä, miten voitaisiin toimia, ettei ole suurta eroa siinä, miten inflaatio havaitaan ja mikä inflaatio on, koska tämä on todellakin tärkeä elementti ja Eurooppa onkin onnistunut siinä, miten se on asettanut tietyn kurin inflaation hallintaan, mutta kuitenkin se, miten inflaatio havaitaan ja miten se esiintyy, esiintyy, on kuitenkin eri asia. Ja voisiko tähän antaa jotakin teknisiä apuvälineitä? Quand vous, quand vous kun kysytään julkista mielipidettä siinä, miten inflaatiota on ennakoitu, niin saadaan usein melko rauhoittavan sävyisiä vastauksia. Ja sitten kun on tämä ristiriita, jonka itse esititte, jonka sitten muodossa, että miten näitä kansalaisia kuullaan, niin sitten tulee hyvin erilaisia reaktioita. Kun kysytään, mikä on tunteenne, miten arvioitte hintojen nousua, niin sitten barometrit osoittavat, eh, että nämä merkit eivät ole kovin huolestuttavia, mutta sitten taas on ristiriita siinä, miten inflaatio nähdään. Eli miten nämä kaksi voidaan asettaa tai sitoa yhteen. Kansalaiset tarkastelevat usein ostovoimaansa. He katsovat, mikä on palkka, mitkä ovat tuloni ja mikä on se ostoskori, jonka sillä saan. Ja sitten on tiettyä hämminkiä siinä, miten yleisesti ottaen hintataso nousee ja miten nämä barometrit antavat siihen vastauksen. Sitten toinen kehityskulku on todellinen reaalitalouden ostovoima. Tiedetään, että viime vuosina, ainakin yli kymmenen vuoden ajan, ovat erot kasvaneet, on epätasa-arvoa ylipäätäänkin, ja sitten tämä antaa tietylle osalle, tietylle osalle kansalaisia tunteen, että ostovoima ei vahvistu, ja tässä on tämä hämminki todellisen ostovoiman ja oman palkan ja reaalitulojen välillä ja sitten tämän yleisen kehityksen välillä. Jos on suuria eroja siinä, miten hintaindeksit kehittyvät tällaisen kuluttajakorin muodossa, niin on voitu nähdä melko vähän eroja näissä hintaindekseissä, joten kannattaa todellakin päivittää näitä tutkimuksia säännöllisellä tavalla, koska tiettyjen tuotteiden osalta, esimerkiksi elintarvikkeet, niitä painotetaan eri tavalla näissä ostokoreissa, ostoskoreissa. Ja sitten siellä on ollut merkittäviä nousuja. Voin myös sanoa, että hyvin merkittävä osa kansalaisista kiinnittää huomiota näihin tuotteiden hinnannousuun eri tavalla kuin sitten taas toiset. Ehkä tämän tyyppisen tiedon julkaiseminen säännöllisesti olisi hyvä asia. Kiitoksia ja nyt sitten EKR-ryhmä, olkaa hyvä. Uh, e Kiitoksia ECRn nimissä on tuota, tervetulleeksi tähän uuteen rooliinne. Ja toivottavasti myöskin voitte antaa meille lisäymmärrystä viime vuosien finanssikriisitapahtumista. Teidän edeltäjänne tuli meidän valiokuntaamme vähän aikaa sitten keskustelemaan – EKPn likviditeetistä EKPn kannalta. Ja sitten täältä voitiin, että täältä me olla myöskin vastuutta sen suhteen, mikä EKPn rooli on uuden järjestelmän puitteissa ja valvonnan puitteissa. Haluaisin kuulla, mikä teidän kantanne on tähän. Miten nämä molemmat järjestöt voivat taata sen, että valvonta toimii ja mikä on EKPn rooli, jotta voidaan antaa CCPlle tukea. ja kuinka voidaan taata, että nämä toimivat sitten hyvin yhdessä? Um, as, as, as you know, I... Eh, kuten tiedätte, minä olen äh, mukana Vaasiryhmässä ryhmässä ja sitä kautta myös eh, PSSin kautta. Tärkeää neuvotteluja näistä aiheista mutta nämä neuvottelut vielä kesken. Haluaisin sanoa nyt seuraavaa. E, e, olemme mukana valvona elimenä myös e, clearing-järjestelmissä. Ja keskuspankkien edustajina me olemme kiinnostuneita siitä, että rahoitusjärjestelmät todella toimivat kunnolla – Ja me haluamme olla mukana laatimassa standardeja eh, eh, maksujen eh, clearing ja ritensovittelun osalta, kuten myös aiemmin on tapahtunut. Tässä on näitä CPSS ja muiden elimien standardeja. No, kuten jo sanoin, tunnen erilaiset liiketoimintakulttuurit. Ja jos katsotaan, kuinka keskuspankkirit toimivat eh, eh, valvoessaan eh, rahoitusmekanismeja, mutta tämä on aivan erilaista valvontaa kuin muiden toimijoiden näkökulma. Eli keskuspankissa on tavallaan armeijamainen toimintatapa. Halutaan, että järjestelmä toimii e, e, vuorokauden ympäri kaikissa olosuhteissa. Ja näin on maksutoiminnassa erityisesti, sillä meidän pääasiallinen vastuumme on juuri e, maksujärjestelmän toimivuudessa. Eli tässä valvonta on todella kattavaa. Mainitsitte tässä eh, tämän infrastruktuurikysymyksen. Mutta toinen kysymys on sitten likviditeetin turvaaminen. Tässä on itse asiassa kaksi kantaa. Voidaan sanoa, että toisaalta ei EKP voi tarvita eh, eh, likviditeettiä. Ja tämä on tietysti selvä tarve kaikkien näkökulmasta – mutta kysymys on se, milloin keskuspankit tarvitsevat, eh, ja millä ehdoilla ne tarvitsevat likviditeettiä. Koska ei kuitenkaan haluta liikaa likviditeettiä markkinoille. Joten eh, ei voi olla niin, että otetaan liian suuria riskejä ja sitten likviditeetti kuitenkin turvataan loppujen lopuksi. Eli Kollegojen kanssa olemme sillä kannalla, että ei voida muuttaa keskusvastapuolia minkälaisiksi normaaliksi pankeiksi. Eli tässä täytyy lähteä siitä, että tämä on erityistarve. Ja se on siis laajuudeltaan rajallinen. Eli tietyillä ehdolla voidaan, voidaan eh, antaa lisää likviditeettiä, mutta kuitenkaan CCPtä ei voida pitää, keskustapuolella ei voida pitää pankkeja. Kaikki ovat kuitenkin eh, yhtä mieltä siitä, että keskusvastapuolet voivat joutua eh, erityistilanteissa turvautumaan tällaiseen, mutta silloin täytyy olla ennakoivat periaatteet siitä, kuinka toimitaan. esimerkiksi CCP, jotka toimivat euroissa, ovat joidenkin näkemysten mukaan sellaisia, että ne pitäisi toimia euromaissa. Mutta toiset ovat sitä mieltä, että tällainen asia voidaan ratkaista eri keskuspankkien välisillä järjestelyillä. Esimerkiksi eh, eh, Lontoossa toimiva CCP voisi toimia eh, euroissa kun keskuspankit olisivat eh, ryhtyneet tarvittaviin toimiin. Mutta en nyt eh, mene yksityiskohtiin, sillä tämä keskustelu tosiaan jatkuu. Ja sitten vielä viimeinen, viimeistä kolme kysymystä. Eli eh, suhde Esman ja keskuspankkien välillä yhteyden täytyy olla tiivis tarvitaan siis äh, molempien toimijoiden äh, äh, yhteistyötä, todellista yhteistyötä. Ja tiedän, että parlamentissa kysytään siitä, niin pitäisikö Ismail antaa lisää valtaa. Jos jossain CCPssä tulee todellisia ongelmia – niin eh, sitten kansallisilla eh, toimijoilla on ensisijainen vastuu. Mutta näihin kysymyksiin ei todella voi vastata aivan muutamassa minuutissa. Mutta ESMA saa paljon valtaa ja se toimii yhdessä EKPn kanssa. Mutta samaan aikaan tarvitsemme järjestelmän, jossa otetaan eh, mukaan myös kansalliset toimijat, sillä ne ovat ensisijaisesti vastuussa kriisitilanteessa ja keskuspankit sitten myöntäisivät tarvitaan likviditeetin tällaiselle scp Ja minun ensimmäinen huolenaiheeni tässä on eh, määräaika. Eh, itse asiassa tässä määräaikana on 2002. Äh, anteeksi, 2012. mutta tämä on erittäin kunnianhimoinen ja haastava määräaika. Ja syistä jo mainitsinkin. Eli kysymys on, että mitkä kuuluvat CCPille, mitkä kaikki otetaan mukaan, ja täytyy katsoa, mitkä pätevyysvaatimukset ovat niihin päätetyillä henkilöille ja niin edelleen. Eli tässä halutaan muuttaa eh, koko kenttä, niin, että saataisiin keskitympiä eh, toimijoita eh, ja vastapuolia. Mutta kysymys on siis aivan uudenlaisesta haasteesta. Kiitokset. Tässä oli pitkiä vastauksia ja sallin sen, koska kysymykset olivat monimutkaisia ja jotkut muut olivat vähän lyhyempiä kysymyksiä. Vihreät, sitten GUE, Godfrey Blue, ole hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja herra Praat. Alussa meillä oli Maastrichtin sopimus ja meillä oli myöskin kri- valuuttakriteerit niille maille, jotka ovat sillä vaiheessa liittymässä. Ja sitten tämä oikeastaan revittiin heti alussa kappaleeksi. Ja nyt meillä valtion velkaa ostaa tällä sekundaarimarkkinoilta – joka on tietenkin tästä roska valtion velka, velkaa ostaa sieltä, joka on tietenkin Maastrichtin sopimuksen vastaista. Ja Maastrichtin sopimus kuitenkin se todetaan, että jos haluat, että äänestäjät toimisivat sen mukaisesti, mitä täällä on Maastrichtin sopimuksessa on toimittu, niin mitä myöskään tuomita tämä. Ja te itsekin totesitte, että tämänhetkinen kokeilu on epäonnistunut, kuten sen pitikin epäonnistua näillä, näissä olosuhteissa. Mikä on teidän suunnitelma B, jos teillä todellakin on joku suunnitelma B tähän tapahtumaan liittyen? Let me say the... Haluan sanoa seuraavaa tästä, näistä ei-tapa, ei-tavanomaisista keskuspankin toimista, joita se harjoittaa kaikkialla maailmassa, ei ainoastaan euroalueella. Jos katsotaan näitä todisteita, niin voidaan todeta, että lopputulokset EKPn osalta ovat nousseet voimakkaasti. Ja jos katsotaan varapuolia, positiivista puolta, aktiivista puolta näistä, esimerkiksi USAn osalta, niin siellä on suuria suoria hankintoja, esimerkiksi erilaisissa rakennetuotteissa – Kyllä tämä kysymyksenne varmasti kohdistui euroalueelle, mutta halusin hieman näitä erilaisia perspektiiviä ja kun ottaa huomioon, että meillä on nyt valtavaa rahoituskriisiä, jotkut, eh, jotkut keskuspankit ovat olleet todellakin tärkeimpiä ostajia näiden liikkeelle laskettujen arvopapereiden ja muiden tuotteiden osalta. Ja on selvää, kuten sanoitte itsekin, että hyvin pienet osat näistä tuloslaskelmista ovat sellaisia, että siellä osoitetaan, että annetaan lainoja tietyille rahoitusinstituutioille, ja tämä ei ole sama esimerkiksi Bank of Englandin tai Yhdysvaltojen keskuspankin osalta. Tämä on ollut kuitenkin hyvä kehitys ja sitten se ajatus, että että raha, yhtenäisissä rahamarkkinoissa niin pitäisi olla tällainen mekanismi, joka on saattanut heikentää tilannetta inflaatioasteen osalta ja joidenkin, osalta, joidenkin maiden osalta tämä ei ole toiminut ja silloin EKP on, on ryhtynyt väliaikaisiin toimiin ja tämä viittaakin siihen aikaiseen kysymykseen, joka esitettiin. Uudo esitti sen ja se on todellakin tärkeää myös EKPn kannalta se, että Euroopan vakauttamismekanismia kehitetään. Ja jos katsotte omaa maatanne, niin siellä on myös erilaisia ohjelmia vakauttamisen osalta. Jos näitä toimia katsotaan, niin voin sanoa, että riski, joka liittyy tuloslaskelmiin, on hyvin rajoitettu ja totta kai paine EKBn, EKBn puolella, kun ajatellaan näitä ECOFin keskusteluja, niin kyllä viittaisin suoraan siihen kysymykseen, jonka itse esitin. Thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon. Nyt täällä ei ole muita kysyjiä poliittisten ryhmien osalta, joten Bernard Langen. Kiitoksia, herra Prets. Teillä on pitkä kokemus Belgian keskuspankista. Nyt lähette seuraavalle tasolle ja näistä valtion velkakirjoitusta puhuittekin jo, mutta toinen kysymys oikeastaan. Miten te arvioitte hintavakauden muiden tavoitteiden valossa – täystyöllisyys, kysynnän lisääminen ja niin edelleen ja, ja konjunktuurin tukeminen. Miten näet nämä muut tavoitteet hinta tavoitteen yhteydessä ja miten te näet tämän eurosopimuksen? The... Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys. Kuvittelin, että ette nostaisi tätä Eh, tärkeistä kysymystä hintavakauden ja esimerkiksi työllisyyden välillä. Mm, niin, voidaan nostaa esiin hintavakaus ja sitten rahoitusvakaus, joka on uusi kysymys. Kun katsotaan eh, rahoitussykliä ja ta- ta- muuta sykliä, niin nämä voivat olla aivan eri tahdissa. hintavakaus ja suhteessa sitten muihin asioihin, kuten talouskasvuun ja työllisyyteen. Tästä ei ole juurikaan uutta sanottavaa. Meillä on perussopimus ja siellä tavoitteeksi on asettu hintavakaus. Ja kun e, inflaatio-odotukset ovat vakaita, niin silloin on paljon e, liikkumatilaa keskuspankeilla e, turvautua välineisiin, Eh, jotta eh, suhdanneita saadaan parannettua. Ei ainoastaan euroalueella, vaan myös muilla alueilla. Jos kuvitellaan, että inflaatioodotukset olisivat olleet korkeampia, kun keskuspankit eh, turvautuvat epätavanomaisiin mm, toimiin, niin tässä olisi ollut aivan erilainen tilanne. Kun käytän epätavanomaista politiikkaa, kun kriisistä vaati, niin on erittäin tärkeää, että hintavakaus on ankkuroituna ja myös väestön hyväksymä tavoite. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, millaisia odotuksia ihmisillä on inflaatiosta – kun katsotaan mikä on palkka, palkkojen taso, niin voidaan sanoa, että hintavakaus ja inflaatio-odotukset ovat vieläkin hyvin ankkuroituja. Eli minä en näe tässä keskustelussa mitään uutta. Mutta henkilökohtaisesti olen enemmän huolissani hintavakauden ja rahoitusvakauden välistä suhteesta – pitkällä aikavälillä ne tulevat lähestymään toisiaan. Jos on jonkinlainen esimerkiksi luottokupla, niin voi olla matala inflaatiotaso, mutta kun sitten kupla räjähtää, niin tällä on vaikutuksensa inflaatioon. Inflaatio voi muuttua jo hetkellisesti jopa deflaatioksi. Joten hintavakauden ja rahoitusvakauden välillä on yhteys, ainakin lyhyellä aikavälillä. Mutta kysymys kuuluu, mitä tapahtuu sellaisessa tilanteessa, e, jossa omaisuuteen arvot nousevat, e, luottokupla kasvaa, mutta samaan aikaan e, inflaatiotilanne on epätyydyttävä Äh, ei ainoastaan lyhyellä, vaan myös keskipitkällä aikavälillä. Tässä voi syntyä ristiriitaa näiden kahden tavoitteen välillä. Ja koska EKPllä äh, on tehtävänsä ja se pyrkii hyödyntämään kakkospillarin mekanismia, ja minusta tämä on äh, erittäin vankka puitteisto myös systeemiriskikomiteassa keskuspankit ovat mukana. Kokous pidetään tänä perjantaina. Ja Euroopan keskuspankilla on selvä tehtävä ja sitä kunnioitetaan. Mutta e, esimerkiksi rahoitusvakaudesta täytyy puhua myös muiden toimijoiden kanssa. Tätä täytyy tarkastella lähemmin. Mutta EKPn tehtävänä on hintavakaus. Ja voidaan käyttää nykyistä puitteistoa, mikäli halutaan ryhtyä toimiin myös omistusten hinta, hintojen suhteen. Tämä on toinen keskustelu. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, joka oli tästä paktista. Niin, tämä sopimus on minusta hyvä askel mutta tässä on teknisiä kysymyksiä, jotka täytyy vielä ratkaista. Keskuspankkiirien keskuudessa yleinen vaikutelma on se, että säännöt eivät tarpeeksi tiukkoja ja automaattisia sanktioiden suhtaan. Minäkin olen tällä kannalla. Ja haluan samantien lisätä, että eh, automaattiset sanktiot toimivat vain, mikäli niillä on kansalaisten vankka tuki. Muuten voidaan eh, odottaa populistisia reaktioita. Eli eh, oikeustoimenpiteiden ja sanktioiden pitää olla automaattisia, mutta tarvitaan myös kansalaisten vankka tuki. Ja tähän liittyy suuria haasteita, kuten sanoin. Kiitoksia. Beana, ole hyvä. Eh, Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, dass te useamman kerran mainitsitte, että kansalaisten pitää tukea tätä. Euroopan keskuspankin peruselementti on se riippumattomuus. Miten ajatte sitten <laughs> mitä tätä kansalaisten tukea ilman, että olette riippumattomia? Niin keskuspankki on kyllä vastuussa poliittisille elimille ja Euroopan parlamentille tietenkin, joten on tärkeää, että EKP kertoo sitten miksi, kertoo siis teille, miksi meistä on niin tärkeää, että meillä on tiukempia sääntöjä, vaikka esimerkiksi budjettipolitiikan ja fiskaalipolitiikan puitteissa. Mutta tämä tietenkin on kansalaisten hyväksymää, ja te olettekin kansalaisten edustajia. En minä nyt näe mitään ongelmaa tässä, että olisi mikä olisi vaikuttanut keskuspankin riippumattomuuteen. Ja toinen asia keskuspankille on se että pitää kertoa kansalaisille, miksi on tärkeää. Miksi on tärkeää, että vastustamme sitä, että, että tietyt sanot ovat automaattisia tai että jotkut tietyt asiat vaikuttavat negatiivisesti kasvupakettiin. Kiitoksia sitten Liam. Merci. Kiitoksia. Euroopan keskuspankin pääjohtaja valmistelee hieman äh, mieliä sille, että korkokannat nousevat ja sitten inflaatio on kuitenkin vahva, erityisesti raaka-ainemarkkinoilla. Tämä inflaatio johtuu kuluista, se ei ole rahapoliittista alkuperää. Uskotteko, että kun ajate, tiukennetaan rahapolitiikkaa näissä olosuhteissa ja hyvä politiikka, joka on nyt kulujen pohjalta – hyväksytty. Eikö siinä ole olemassa se riski, että heikennetään kasvua silloin, kun se juuri on hauraasti alkanut ja kun Euroopan keskuspankki kuulut, peräänkuuluttaa talouskuria ja budjettikuluria ku, kuria, samoin palkkakuria niin kun ajatellaan tämänhetkistä tilannetta, niin meillä on nyt tämä äh, budjettiin, rahapolitiikkaan ja palkkoihin kohdistuva kurinalainen politiikka, niin silloin me hallinnon puolelta sidomme taloutta tällaiseen prosykliseen vaiheeseen, kun tilanne on se, että tuotanto ei ole vielä saavuttanut normaalia astetta. Mikä on se teidän puolustamme, puolustamanne kanta, kun ajatellaan tästä keskustelua rahapolitiikasta? En nyt puutu tähän viimeiseen kohtaan, mutta jos ajatellaan tätä ongelman lähestymistapaa, niin ensimmäinen kysymys, joka liittyy tähän kulujen nousemiseen ja kysymykseen, joka liittyy tähän negatiiviseen kysynnän shokkiin, niin kun ajatellaan, että tarjonta on negatiivista, niin totta kai se vaikuttaa aktiivisuuden vähenemiseen ja silloin kun toiminta lisääntyy, niin tilanne on päinvastainen ja tämä on nyt sitten paha tapa tilanne. Lisähuomautus, että nyt meillä on molemmat nämä hankalat tilanteet edessämme. Totta kai olette oikeassa, mutta te puhutte tästä tarjonnan äh, shokista, mutta tämä tilanne on dilemma ja meidän pitääkin miettiä, johtuuko tämä negatiivinen tarjonnan äh, shokkitilanne siitä, että nämä kuluttavat maat ovat kuluttaneet siten, että tilanne on johtanut tähän. Täytyy siis katsoa tilannetta kuluttavien maiden ja tuottavien maiden kannalta ja täytyy miettiä, miten kansalaiset tämän mahdollisesti syntyvän tilanteen hyväksyvät ja tämä shokin siirtäminen, nämä toissijaiset vaikutukset, miten ne vaikuttavat näihin virtoihin. Eli täytyy tarkastella sitä, miten onko tämä shokkitilanne nyt pysyvä vai väliaikainen ja sitten puhutaan mm, tästä suuresta tarkkaavaisuudesta sitten puhutaan inflaatiokehityksestä, täytyy katsoa myös, miten palkkakehitys menee. Eli tässä on monta eri asiaa. Sitten toinen diagnoosi, joka, li, joka myös hieman kyseenalainen, eli se, miten näitä tuotantokapasiteettia käytetään, mikä on niiden käyttöaste. Siinähän on valtava ero, siellä on paljon alikäyttöä Eli tarvitaan liikkumavaraa, ei, ei ainoastaan palkkapolitiikassa, vaan yleisessä talouspolitiikassa. Ja minun käsitykseni on se, että se riippuu maista. Se vaihtelee maittain. Jotkut suuret maat, joissakin pienissäkin maissa on se, että kapasiteetti ja tuotantopuolella käytetään äh, liian vähän ja sitä käytetään ja toisaalta tämän uuden taloussyklin kannalta, esimerkiksi Saksa suurten maiden puolelta ja sitten pieni maa, kuten Belgia, siellä nämä käyttöasteerot saattavat olla erilaisia. Siitä voidaan kyllä vielä keskustella. Sitten viimeinen kohta, en kyllä muista mikä se nyt olikaan, sehän liittyy, ei, tässä puhuttiin, niin, niin kyllä se oli varmaan tämä kapasiteetti öö, käyttöaste, josta halusin puhua. Aina kun on tällainen negatiivinen tarjonta ja sen aiheuttama shokkitila, niin sitten täytyy katsoa, miten, se, miten siihen suhtaudutaan, voidaanko se hyväksyä, miten se vaikuttaa hintoihin. Ja nyt tämä vastaus ei ole tämän shokin pysyvyyden tai kestävyyden kannalta selkeä. Niin, nyt muistin sen viimeisen kohdan. Niin, en ole varma, oletteko samaa mieltä siitä, että on tällainen tällaisten pienten, matalien lukujen 0, 0,1 käyttöasteesta ja sitten puhutaan teollistu, teollisuusmaiden ja kehittyneiden maiden välisestä erosta. Ja sitten on valtavasti talousjärjestelmässä epävarmuutta ja sitten pyritään menemään kohti niitä mahdollisuuksia, joissa on mahdollista tuottoa ja riski on pieni. Eli monet maat saavat, maata, saavat tuloja näistä, rahaa näistä ikään kuin taskuista. Eli näiden tasojen, asteiden harmonisointi on tärkeää ja tästähän keskustellaan myös paljon. Uh, thank you very much. The, the next question is uh, Wolf. Kiitoksia paljon. Sitten Wolf Klintz, seuraava kysymys. Ja sitten ja sitten Gay Mitchell, voisiko hän kysyä vielä kysymyksensä ennen teitä, koska hänen täytyy pian mennä muualle. Sitten hänen jälkeen Wolf. Herra Praat, finanssikriisi osoitti sen, että EKP, kuten muutkin keskuspankit, ei ole pelkästään katsoneet vastuussa rahan arvon vakaudesta, vaan myöskin finanssijärjestelmän vakaudesta ylipäätänsä. He tekivät näillä epätavallisilla toimenpiteillä tämän, jotka tekevät myöskin kiinteässä yhteistyössä hallitusten kanssa. Eli tässä yhteydessä tuli selvästi esille se, että se EKPn riippumattomuus oli oikeastaan aika rajallinen – Tämän takia kysymys, hyväksyttäisikö sen, että tämä voitaisiin myöskin mainita selkeästi EKPn säännöstöön, että ole pelkästään vastuussa ähm, rahan arvovakaudesta, myöskin rahoitusjärjestelmän vakaudesta. Ja toinen kysymys, Kreikka on 150 prosentin velkatasolla tällä hetkellä ja Andres Sapön ja muut, jotka varmaan tunnette, ovat tutkineet asiaa. Ja että vaikka olisi tällainen optimistinenkin skenaario asioista, niin tämä velka ei pystytä koskaan maksamaan. Oletteko sen puolesta, että teemme nyt sitten seivän leikkauksen Kreikan velkojen suhteen, vaikka 100 prosenttia leikattaisiin niitä, tällainen heekatti, ja sitten aloittaisi uudestaan alusta, koska ei ole mitään järkeä jatkaa niin, että muka tässä voitaisiin jatkaa tällä tavoin eteenpäin? For... Kiitoksia. Tämä toinen kysymys. En ole tästä samaa mieltä kanssanne. Ja annan klassisen vastauksen tässä suhteessa. Mm, meillä on hyvin vankka ohjelma. Olen mm, myös Kreikassa ryhdytty toimiin. Me tarvitsemme aikaa. Ja tätä on <clears throat> annettukin jatkamalla ohjelmaa. Ja muissakin maissa on nähty, että maissa, jossa velasuhde BKT on hyvin korkea, esimerkiksi Belgiassa, on riskinsä. Yhdessä asiassa olitte oikeassa. <clears throat> Tarvitaan talouskasvua, näistä talouskasvua, äh, jotta tämä kierre voidaan välttää tai katkaista. Mutta tarvitaan aika. Ja sitten vastauksen toinen osa on se, että ähm, velan uudelleenjärjestön äh, ulkoiset seikat on täytyy ottaa huomioon. Täytyy pohtia sitä, mikä olisi eh, valtioiden maksukyvyttömyyden vaikutus. Jotkut eh, ovat väittäneet, että ulkoiset vaikutukset olisivat eh, <clears throat> varsin pienet, mutta toiset, minä mukaan lukien, ovat eri mieltä. Tietysti haasteet ovat erittäin suuria, mutta toisaalta ma- maat ovat hyvin sitoutuneet vastaavanain haasteisiin. Ja näin on myös Kreikan tapauksessa. Jos ryhtyisi leikkaamaan velkaa, niin sitten rakenteellisiin uudistuksiin ei tarvitsisi ryhtyä tämmöisiin liian helppoa. Mutta todellakin tähän liittyy todellakin haasteita. Ja Langenkin nosti tämän esiin kun EKP on arvioinut rahapolitiikkaa, niin toisen pilarin puitteissa ei ole riittävästi valvottu rahoitusvakautta. Jos katsotaan vaikka rahan saatavuutta ennen kriisiä, niin on selvää, että tulevaisuudessa E, e, tietoja tulee hyödyntää. No, mutta äh, kun äh, sanoitte, että pitäisikö mandaattia laajentaa, niin minusta tämä olisi hyvin vaarallista. Täytyy äh, todella pitää toimivalla perillään, sillä muuten äh, päädytään äh, valtiovarainministeriön tontille ja hyvin poliittisiin kysymyksiin. ja todellakin vastuualueet eh, poliittisella tasolla eh, seko- sekoittuisivat eh, täysin ja todellakin varoittaisin tällaisista. Eli rahoitusvakaus on tietysti yksi vastuualue, mutta hintavakaus on toinen vastuukysymys. Eli todellakin meidän täytyy jatkossa hyödyntää saatavilla oleva tieto paremmin. Tämän olemme nyt oppineet. Ja sitten vielä muutama kysymys. Keskuspankkirit tarvitsevat valvontaviranomaisten tietoja. Monesti nämä elimet on yhdistetty niin, että tiedot ovat saatavilla rahapolitiikassa, mutta näin ei suinkaan ole kaikissa keskuspankeissa, eikä myöskään Euroopan keskuspankissa, joka ei ole rahoitusvalvoja. pankkien osalta. Eli todellakin tarvitaan tietoja, jotta siirtomekanismeista voidaan huolehtia. Tarvitaan myös mikrotason informaatiota ja meillä on suunnitelmia tämän suhteen, mutta tässä on myös suuria haasteita. Thank you. Kiitoksia sitten Gay. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että sain nyt mahdollisuuden käyttää tämän puhelu, puheenvuoron, koska Irlannin valtiovarainministeri tuli paikalle ja minun täytyy olla kohta muualla. Nyt on todellakin uskomatonta, että ainut henkilö, joka tässä kantaa kriisissä vastuuta, on irlantilainen veronmaksaja, ei EKP tai joku muu taho, joka on äh, mennyt eteenpäin ottamatta huomioon näitä varoituksia, jotka ovat liittyneet siitä, miten inflaatio kiihtyy ja äh, nyt muut tahot eivät kanna tätä taakkaa, joka on tullut. Irlantilaiset veronmaksajat ovat ne, jotka maksavat nyt taakan. 30 prosenttia on noussut taakka veronmaksajien osalta. Ja näissä olosuhteissa on käsittämätöntä, että yhden maan valtiovarainministeri, joka, jolla on äh, sellainen yritysveroaste, joka on kaksi kolmasosaa äh, Irlannin yritysverosta, on sitten syyttänyt, emmekä me voi Irlannissa hyväksyä tätä tilannetta. Entä Kennedy on ottanut tähän tiukan kannan. Hyväksyttekö sen, että Euroopan unionin intresseissä ei ole se, että se että se pyytäisi joltakin yksittäiseltä jäsenmaalta sen, että se kantaa tällaisen taakan yksin, koska nyt tämä tilanne, joka vallitsee Irlannissa, on todellakin katkaisemassa kamelin selän. It's, well, I understand the situation. Um, Ymmärrän kyllä tämän tilanteen. Minä olen täällä keskuspankki-ihmisenä. Minua hämmästytti enemmänkin se tämä asia voin kertoa asiasta eh, henkilökohtaisesti kyllä, mutta keskuspankki-ihmisenä en taisin ymmärtänyt teidän argumenttianne EKP-vastuusta tässä tilanteessa. Kuten totesin aikaisemmin, niin keskuspankit yleensä, heidän olisi pitänyt katsoa rahoitussykliä tarkemmin kuin he tekivät. No tämä on varmaan se oppi, joka voidaan tästä vetää. Minun eh, keskuspankki-ihmisen ovat kyllä oppineet tästä, tästä on puhuttu paljon. Ja kutsumme tässä myöskin katsomme silloin bisnessykliä, emme rahoitussykliä. Ja sitten mä olisin tämän vastuun. Pankkien herkkyys ja pankkien valvonta eivät ole keskuspankin tehtäviä. Niin kyllä, inflaatio katsominen kyllä. Ja varoin liittyvä inflaatio, totta kai. Tässä pitäisi katsomaankin enemmänkin rahoitussykliä mutta varoihin perustuva inflaatio, se koskee vain tiettyjä maita, ei kaikkia EU-maita. Joten tietenkin kaikilla on jotain vastuuta tässä tilanteessa, tätä, johon olemme joutuneet tänään. Mutta totta kai nämä prioriteetit ovat aika erilaisia eri tahoilla. Hyväksytte tästä taakka-asiasta sen, että, että jos sitä pyydetään, yhtä jäsenmaata pyydetään kantamaan tämä kaakka, että se ei voi, ei voi tehdä tätä. En tiedä, mikä on tämän taakan raja. Tämä on vaikea asia. Sanon kyllä tässä näin suoraan. Ymmärrän kyllä maan vaikeudet. Tiedän, että kriisin jälkeen on helppoa puhua asiasta, mutta yksi asia, joka monet keskuspankki- ja valvontahenkilöt ovat katsoneet juuri, katsot yhdessä tilanteesta puhut tässä, että kuinka voidaan luoda tällainen selkeä päätösasema ympäristö, joka estäisi tämän tilanteen. Ennen kriisiä rahoitussektori kehittyi vapaasti, pitäisi olla niin säännösmekanismi, jotta voidaan taata se, ettei veromaksaja maksa kaikkea, kaikkia viuluja. No katsotaan asiaa vielä Baselissakin, mutta en tiedä, miten voisin toimia tällä hetkellä tästä tilanteessa. Ehkä annetaan tämän poliittisten elinten päättäväksi. Mutta kyllä tietysti tämä on tragedia. Kyllä, se on totta. Thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon. Nyt menemme sitten eteenpäin Kein vuoro. Thank you, Madam Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on Nikki Fordin puolesta. Hän on toissa valiokunnassa. EKPllä on, on nyt kaikkein eniten tiettyjen eh, jäsenvaltioiden obligaatioita. Ja haluaisin kuulla Eh, eh, teidän näkemykseni tästä ja samoin eh, credit default swapeista tästä ensimmäiseen kysymykseen. On selvää, että on tällaisten ongelmamaiden altistuminen on suuri, mutta, mutta sitten tämä tällainen tupla velkaantuminen on vielä suurempi riski. Se, mitä sanottiin täällä Yhdysvaltain keskuspankista, niin siellä on puhuttu tästä likviditeettisäännöstä ja sitten puhutaan tästä tuplavelkaantumisesta ja, ja nää, tilannehan ei ole sama kuin silloin, kun markkinoilta ostetaan näitä obligaatioita. Sitten toinen kysymys, joka liittyy näihin vel- vaihtovelkakirjojen vaihtosopimukseen. Vihreiltä tuli kysymys, joka liittyi transaktioveroon. Ja vastasin, jos katsotte niitä kirjallisia vastauksia, niin vastasin kysymykseen, joka liittyy tähän äh, hintojen selvittämismekanismiin, eli miten hillat muodostuvat. Ja sitten tämä CDS-velka kirjojen vaihtosopimusmarkkinat ovat kysymys, joka voidaan liittää tähän hintamuodostuskysymykseen. Ja minulla on siellä kirjallinen vastaus näistä. Halusin sanoa tuossa kohdassa, että haluamme ehdottomasti lisää läpinäkyvyyttä. Me tarvitsemme myös eh, OTC-markkinoille läpinäkyvyyttä, jotta voidaan ottaa nämä eri vastapuoli kysymykset myös huomioon. Mutta kuten aikaisemmassa vastauksessani sanoin, niin nämä määräajat 2012 on, määräajat ovat todellakin haasteellisia, mutta me teemme todellakin intensiivisiä hankkeita ja toimia ja tiedän, että parlamentti haluaa näiden äh, suverenien äh, velkojen osalta tällaista lyhyeksi myyntiä, mutta siitä ratkaisusta en ole täysin vakuuttunut. Thank you very much. Um, no green still. Kiitoksia. Nyt edelleenkään täällä ei ole. Tuleeko vihreiltä kysymystä? Sharon. Kiitoksia, Sharon. Okay. Kiitoksia, herra Praat. Kiitoksia myös tästä vastauksesta, jonka annatte meille. Nyt haluaisin kysyä teiltä, tiedättekö, että miten voidaan nyt tässä vaiheessa luoda kasvua? Kyllähän nämä kaikki tällaiset tiukat toimenpiteet kuitenkin tässä johtavat siihen, nämä säästötoimenpiteet johtavat siihen, että kasvu kyllä vähenee. Erityisesti tämä tilanne koskee Kreikkaa, mutta ei pelkästään meitä. Joten Ennen Euroopan neuvosto, neuvoston kokousta keskusteltiin siitä, että annettaisiin vaikka mekanismin mahdollisuus luoda jatkuva vakausmekanismi, tällainen rahoitusmekanismi, joka auttaisi vaikka sitä hankinnoissa, vaikka hankitaan vaikka tällaisia johdannaisia pörssistä. Ja näin voitaisiin antaa luottoa alhaisemmalla korkotasolla näille velkamaille. Onko tämä pitkällä aikavälillä hyvä ajatus? And, uh, I mean, because I, I... Mikäli äh, nyt tämän asian aivan ihan oikein ymmärrän, en ole ollut viime keskustelussa mukana, mutta olen saanut tietoja äh, keskuspankkikollegoilta, niin äh, kyse on siitä, että tarvitaan rahoitusvakausvälineille mahdollisimman laaja äh, välinevalikoima – jotta joustavuus säilytetään. Eli olisi jokin äh, rahoitus, joka ostaa äh, äh, sekundaarimarkkinoilta, mutta minä pitäisin parempana sitä, että lainattaisiin rahaa valtioille, että ne voivat ostaa. Tässä Eh, tietysti eh, rahoitusta eh, tulisi varsin paljon nyttäväksi, mutta kuitenkin tämä tapahtuisi mm, yksityissektorin kanssa, kautta. Siellä esimerkiksi yrityksillä on vaikeuksia. Eli olisi joitakin valtioiden luottajia, jotka olisivat luopua riski arvopapereista, niin tässä ongelmana on sitten se, että kun aletaan ostaa niitä, niin silloin markkinat katsovat, että haa, tässä on, on tietynlainen pohja saavutettu ja sen takia pohja ei tule asettaa liian korkealle. Eli jos laitetaan rahaa, jotta sieltä voidaan ostaa sekundaarimarkkinoilta, niin tietysti silloin rahoitusta tarvitaan vielä enemmän. En ole kuitenkaan tämän alan asiantuntija. Mutta joka tapauksessa täytyy vielä neuvotella näistä asioista. Ja ra- sitten vakausrahasto tarvitsee käyttöönsä tarpeeksi eh, välineitä. Ja tästä on keskusteltu myös eh, tiedotusvälineissä. Ole. Kiitoksia, Olle. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, herra Pratt. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on helppo, joko kyllä tai ei. Ja ajattelin, että Anni Podimaata haluaisi tehdä sen kysymyksen itse asiassa. Minä olen lukenut vastauksianne ja nyt yksinkertainen kysymys. Onko, oliko viisas ratkaisu viime viikolla tältä talolta, että halusimme tällaisen transaktioveron? Oliko se teidän mielestänne viisas päätös, joka tehtiin? I mean, it's not so much my character ei, se ei ole niinkään minun tapani sanoa kyllä tai ei, en ole sellainen henkilö, mutta haluan sanoa seuraavaa. Minä vastasin, eh, en ole täysin vakuuttunut, enkä halua ryhtyä arvioimaan tätä taloa päätöksen osalta, mutta en ole täysin vakuuttunut vielä tästä ja haluan lisätä sen, että luin asiakirjan, jonka tämä valiokunta on tehnyt ja se oli kiinnostava, vaikka en olekaan täysin vakuuttunut. Ja ehdotushan on se, että valiokunta tekisi tältä pohjalta työtä. Minä olen hieman skeptinen. Minun huolenaiheeni ei liity näihin veroihin, koska se ei ole minun alaani. Minun huolenaiheeni liittyy siihen, että voiko tätä transaktiota, voiko se vaikuttaa omaisuuden hinnan volatiliteettiin. Ja en ole varma, voiko transaktiovero oikaista niitä tiettyjä vääristymiä, ja sitä pitäisi tutkia hieman enemmän. Tämä oli se helppo kysymys. Ehkä olette liberaalia hieman epäröitte siksi emme voi nykyään pitää kokousta, jos ei mietitä hieman sitä, mitä Japanissa on tapahtunut. Ja minusta olisi mielenkiintoista kuulla, miten Japanin tilanne tulee vaikuttamaan euroon ja Euroopan rahapolitiikkaan, miten se vaikuttaa korkotasoon ja inflaatioodotuksiin. Tämä on mielestäni tällä hetkellä todella tärkeä kysymys. Olisi mielenkiintoista kuulla vastauksenne siihen. I pelkäsinkin tätä kysymystä jo, koska puhutaan tragediasta ja, niin, ja asia ei ole vielä päättynytkään edes. Että tämä on hyvin vaikea tilanne arvioida nyt tässä sitten pörssihintoja ja analystien kommentteja. Tämä on vaikea tilanne, mutta tämä antaa bisnestä tässä tilanteessa me toimimme. Muistan hyvin syyskuun 11. päivän tapahtumat. Se oli vähän samanlainen tilanne. Silloin piti myöskin nopeasti puuttua asiaan. Tällaisia tragedioita tapahtuu tietenkin. Mutta yksi asia, jonka teimme viime päivinä, oli se, että me vakuutimme sen, että kaikki infrastruktuurit toimivat oikein Japanissa. Ja yksi minun vastuistani oli se, että kun katsoin näitä selvitysjärjestelmiä, joita Japanin pankkien on, kun ne myyvät arvopapereita, kun puhun näistä arvopaperien selvitysjärjestelmistä, niin meidän piti välttämättä ottaa yhtä myöskin näiden järjestelmien valvojiin. Ja maksujärjestelmät Japanissa ja selvitysjärjestelmät Japanissa toimivat tyydyttävästi. Ja näemme myöskin tämän meidän viesteissä, mitä olemme kuulleet tämän jälkeenkin. Näin laajempiin vaikutuksiin liittyen on vaikea sanoa, mitä tapahtuu. Tiedämme, että energia-asia on yksi, joka tulee varmaan ensimmäiseksi mieleen. Sillä saattaa olla vaikutuksia energian tarjontaan tiedätte, että tämä keskustelu on käyty myöskin Saksassa ja muuallakin ydinenergian tuotannon suhteen. Yksi asia tulee siis mieleen, alkaa tämä. Ja toinen, mikä tulee mieleen, on se, että kyseessä on epävarmuus yleensä. Koska kaikenlaiset epävarmuudet maailmassa, ja puhutaan vaikka nyt Lähi-idästä tai jostain muustakin aiheesta, osoittavat sen, että kyllä rahoituskriisi on vielä keskuudessamme. Tilanne ei ole vielä täysin vakautunut. Tässä on vain uusi epävakauden taso tullut tähän näin mukaan, ja tämä se vaikuttaa kasvuun. Jos tämä olisi vastaavana tilanne kuin just viisi maanjärjestys, en tiedä, voidaanko verrata siihen sitä että asiaa, koska tilanne ei ole vielä loppuun viety, asia ei ole vielä ratkaistu, katastrofi ei ole vielä päättynyt. Mutta jos katsotaan aikaisempaa maanjärjestystä, niin näen, että tuotanto laskee nopeasti, mutta nousee taas, nouseekin myöskin tämä jälkeen nopeasti, koska pitää jälleen rakentaa kaikki. Ja kun katsotaan sitten viimeisen kolmen päivän pörssikursseja, niin nähdään, että ne ovat menneet, laskeneet nopeasti, mutta ne myöskin nousevat selkeän. Vähän samanlainen tällainen skenaario näkyisi tässä, mutta en ole ihan varma, miten koko tilannetta voitaisiin arvioida kokonaisuudessaan. Sitten valtion velka Japanissa on myöskin toinen asia, joka tulee mieleen. Tämä on oikeastaan kolmas ongelma. A little bit more. Meidän täytyy hieman tiukentaa kuria ajankäytön suhteen. Seuraavaksi Josep. Una precisión. Este parlamento lleva dos años. Eh, selventävä kysymys. Kahden vuoden ajan me olemme pyytäneet komissiolta ehdotusta eh, kriisin eh, ratkaisumekanismista. Ja nyt olemme kuitenkin palanneet lähtöruutuun. Ja nyt olemme pyytäneet tähän hieman lisää vauhtia. Eh, kysymys kuuluu, jos Euroopan neuvosto eh, hyväksyy eh, sen, että että pysyvä vakausväline toimisi primärimarkkinoilla, niin voisiko kuitenkin keskuspankki toimia sitten sekundäärimarkkinoilla vai lainaisiko se rahaa sitten jäsenvaltioille, jotta ne voivat toimia sekundäärimarkkinoilla. Ja sitten kysymys myös eh, eurobondeista tiettyyn rajan asti, jotta julkinen rahoitus voidaan eh, taata. Tarvitaan lisää markkino- eh, likviditeettiä markkinoille, niin kuin Amerikassa on. Ja mitkä olisivat emissiokustannusten Eh, eh, alennukset, jos eh, tähän ryhdyttäisiin? voin Voi vastata tähän lyhyesti. Vaikea kysymys kylläkin. Tähän vakavaan, vakausmekanismiin liittyen. Koko tässä sääntelyuudistuksessa me emme vielä edistyneet paljonkaan. Vaikka ajatellaan sitä, että pankkejakin pyritään uudistamaan, sekään ei ole tapahtunut. Euroopan pankki valvontaviranomainenkin pitäisi pystyä tähän. Tämä on pääprioriteetti. Olen samaa mieltä teidän kanssa. On tehnyt kyllä hyvää tietä, työtä. Komissio jäsen on paljon kyllä asiaa edistänyt, mutta tässä ei vielä päästä paljon pitkälle. Tämä on pääkysymys. Ja huomaan, että me emme vähän valmistauduttu mennä tähän kriisiin, enkä vielä voi täysin sataprosenttisesti tukea teitä tässä. Ja toiseksi en usko, että EKP pitäisi lainata rahaa, että voitaisiin ostaa jälkimarkkinoilta tuotteita. Kommentti ilman mikrofonia. No, but I don't know how... Niin, en tiedä, kuinka tämä mekanismi toimisi. Tämä kaikki minulle on hyvin epäselvää vielä. Haluan toistaa mikä totesin aikaisemmin. Keskuspankkia ei ole tehty siihen, että jälkimarkkinoilta ostetaan tuotteita, paitsi hyvin lyhyen aikaa ehkä, jos vaikka siirtomekanismi on vielä kesken. Mutta asia pitäisi katsoa toiselta kulmalta, ei keskuspankin kulmalta, näkökulmasta siis. Ja tämän takia tämä asia on vaikea katsoa. Ja sitten euroobligaatiot. Periaatteessa tämä on sama asia. Tämä ehkä nähdään joku päivä tulemme näkemään, että meillä on enemmän likviditeettiä markkinoilla. En tiedä, kuinka monta peruspistettä meillä on enemmän sitten korkokantaa noussut. Joissain maissa tämä on tapahtunut vähän korkeammallekin, koska jossain maissa tietenkin taas sitten pitkäaikavälin korkot ovat niin tasolla, kuten Saksassa, kun siellä on erilaista tuotannon laatua. Mutta tätä nähdään aina, jos ei kannustinit mekanismit ole oikein jos tehdään tällaisia obligaatioita, tässä tulee myöskin solidaarisuusmekanismi. Tätä ei voida tehdä ilman, että nämä on hyvin kiinteät puitteet, joita meillä tällä hetkellä ei ole kannustimien suhteen. Tämä on sellainen solidaarisuusmekanismi. Jotenkin puhutaan myöskin vihreistä ja sinisestä obligaatioista. Kaikki nämä keskustelut ovat jotenkin tärkeitä. Mutta sen olosuhteet ovat vielä oikealla kannalla tällä hetkellä. Meidän pitää vielä tehdä asioita tämän eteen. Meillä on visioita, mutta meillä ei vielä vastauksia. Kiitoksia. Meillä on kaksi kysymystä jäljellä. Elisa ja Astrid. Elisa ensin. Um Kiitoksia paljon. On aina ilo saada teidät tänne paikan päälle ja minulla on nyt teille yksi kysymys meille, kansalaisten valitsemille edustajille. Meistä on vaikea vastata kansalaisille, kun kansalaiset kysyvät, miten on mahdollista, että voitaisiin avoimella tavalla keskustella euroalueen maiden maksukyvyttömyydestä ja velkaantumisesta ja, ja se ei, ei, kun ei ole voitu ratkaista myöskään suurten ja pienten ongelmia ja joskus pankit ovat hankalassa tilanteessa. Haluaisin viitata siihen, mitä sanoitte herra Garcia Margaiolle. Ehkä voisitte viedä hieman näitä ajatuksia eteenpäin. Siis mikä on se rooli, joka Euroopan keskuspankilla voi olla? En halua asettua ainoastaan systeemi- tai järjestelmäriskin tasolle – meidän täytyy katsoa myös muun tyyppistä kehitystä, joka puhuttelee meitä. Me olemme voineet saada hyötyä asiantuntijanne asiantuntijana annetuista äh, huomautuksistanne ja kun ajatellaan sitten tätä kriisin ratkaisua, miten EKP siihen sijoittuu. Ja nyt komissio on ehdottanut siitä, että olisi tällaisia kansallisia rahastoja, ei Euroopan tason rahastoja. Ja tämä on pieni askel, joka menee itse asiassa päinvastaiseen suuntaan, mitä oltiin hahmoteltu. Ja nyt, jos ajatellaan sitä, mitä viime kuussa tuli esille, tässä on teksti päätöslauselmasta. Puhutaan siitä, että hallitukset ja jäsenvaltiot, niiden pitää taata, että on, ö, ollaan yhdenmukaisia niiden sääntöjen kanssa, jotka liittyvät valtion apuun, niin ettei synny tällaista ö, haavoittuvuutta. Eli tämä on reaktio näihin kuuluisiin tekst- testeihin. Sitten puhutaan rahoituksellisesta vakaudesta. Jäsenmaat pyrkivät käynnistämään ja ryhtymään toimenpiteisiin, jotka jotka noudattavat yhteisön sääntöjä. Tämähän ei ratkaise sitä ongelmaa, joka liittyy tähän too big to fail. Ja Irlanti on tietenkin erityistapaus. Uh, uh, Olen pitkälti samaa mieltä. Ja itse asiassa vastasin osaan jo aiemmin. Nimittäin se, että avainkysymyksessä eli kriisiratkaisussa ei ole juurikaan edistytty. Mutta toinen kysymys on se, että kun valvotaan rahoitusjärjestelmää, niin puhutaan hyvin herkästä aiheesta. Puhutaan nyt hyvistä ajoista. Minä haluaisin, että tämä toimisi myös taloudellisesti hyvinä aikoina. Sillä kun eh, tilanne nyt eh, normalisoituu, niin menneisyydessä on ollut eh, hyvin vaikeaa lähettää vahvoja merkkejä, esimerkiksi tiettyjen omaisuuslaatujen hintakupasta. Olen ollut mukana valvontakomiteassa ja kun me valvoimme tiettyjen esimerkiksi kiinteistöjen hintakuplaa, niin nämä jäsenvaltiot puolustelivat tilannetta tilanne ei ole näin paha, ette tunne tilannetta tarpeeksi hyvin ja niin edelleen. Joten tarvitaan jokin neutraali, eh, hyvin asioista perillä oleva auktoriteetti, joka voi lähettää viestejä. Sillä eh, paikallisille päättäjille on hyvin vaikea hyvinä aikoina sanoa, että esimerkiksi eh, kiinteistöt ovat nyt liian kalliita tai muut omaisuuserät joten nyt täytyy luoda äh, jokin malli, joka toimisi. Mutta tämä on hyvin vaikeaa ja hyvin poliittista. Joten tarvitaan jokin järjestelmä, mutta tietävän kysymys on siitä, kuinka se toimii. Ja ongelmien ratkaisun e, peruskysymys on se, kuinka kansalaiset suhtautuvat siihen. Mutta tällä hetkellä eh, kysymys on siitä, että eh, järjestelmän eh, kestokykyä ei ole vielä ratkaistu. Tarvitaan siis todellakin kriittisiä rahoituslaitoksia koskevia ratkaisuja ja niin edelleen. Tästä ei ole vielä tarpeeksi puuttu. Ja tämä tosiaan on tämän ongelman eh, ratkaisun eh, puitteiston osalta vielä täysin kesken. Mutta komissio on kyllä pyrkinyt eh, pääsemään eteenpäin aivan kriisin alusta lähtien, joten se ei ole tästä vastuussa. From... Anteeksi, minä en nyt mitenkään syytä komissiota, vaan että nyt me olemme menossa väärään suuntaan, kun menemme kansalliselle tasolle näissä ratkaisuissa. The, the possibility of a fund... Niin, mahdollistaminen eurooppalaisen rahastoon, että voitaisiin vaikka sitten näillä puuttua pankkien toimiin. Olen ollut siinä ad hoc-työryhmässä komission kanssa tästä aiheesta. Ja alussa oli paljon kiinnostusta, että kyllä, että ping, pankki pitäisi maksaa joku maksu, ja tästä maksua voitaisiin käyttää sitten interventioihin. Ja no, tämä kaikki on nyt poistunut sitten. Sitten puhuttiin verotuksesta, valuutta käytöstä tai tällaisesta. Ja sitten Jotkut maat ovat hyvin nationaalisesti sitoutuneet, meidän on tarpeeksi verotettuja jo. Ja totta, että tämä, tämä into tähän on nyt laantunut huomattavasti myös täällä ryhmässä. Voin vahvistaa tämän. Hey, uh, last question. Sitten viimeinen kysymys Astrid. Oui, euh, merci. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Herra Trichet on varoittanut meitä täällä hyvin aktiivisesti siitä nyt, mitä tapahtuu, kun transaktiovero on asotettu EUn tasolle ja se on ainoastaan sillä tasolla sitten on tämä euroalue ja sitten hän on vuosien myötä tuominnut tällaisen järjestelmän, jossa automaattisesti äh, palkkakehitys olisi kytketty näihin äh, takkoihin taksa, näihin verokysymyksiin. Kiitoksia näistä kahdesta kysymyksistä. Ensinnäkin tämä transaktiovero ja siihen esitetty kysymys. Minusta sitä kannattaa tutkia, mutta voin antaa mielipiteeni, eh, joka on se, että en usko, että se pystyy saavuttamaan tavoitettaan hintojen osalta markkinoilla. Kun ajatellaan sitä, että tietyt hinnat ylittävät mm, selkeästi perusarvonsa, niin en usko, että tämä vero tulee muuttamaan tilannetta. Sitten on toinen ongelma, joka liittyy tuloihin. Siitä on puhuttu parlamentissa hyvinkin paljon ja se on myös minun sydäntäni lähellä, kun puhutaan näistä asiakirjoista ja niiden laadusta, niin minusta tämä äh, laatu on kyllä parantunut huomattavasti, joten voin sanoa, että nyt puhumme todellakin paljon ammattimaisemmin tästä kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, mutta kuitenkin minun on äh, vielä esitettävä se, että olen skeptinen siinä, miten tämä tulee vaikuttamaan ähm, hinnoilla, hintoihin markkinoilla. Sitten toinen kysymys, joka on myös herkkä omallekin maalle, niin se mikä tässä on tärkeää on se, että ollaan varmoja, ettei olla sellaisia mekanismeja, mikä sitten onkaan kyseessä, mikä mekanismi, ja jos syntyy tällainen ö, kysynnän kielteinen shokkitila, niin silloin, jos on tällaisia institutionaalisia järjestelmiä, niin ne suojaavat osi, osaa markkinoille osallistuvia tahoja, esimerkiksi palkansaajia, ja se on kuitenkin maan köyhdyttämistä ja on vaikea hyväksyä sitä, että yksi osa kansaa olisi sellainen, että sitä suojataan. Ja kun ajatellaan kilpailua, markkinaosuuksia, niin tämä kielteisen kysynnän, kielteisen tarjonnan shokki on hyvin asia, johon täytyy suhtautua varovaisesti. Kun ajatellen Belgiaa ja Luxemburgia ja polttoaineiden, polttoaineiden hintojen kehitystä, niin siellä on syntynyt tilanteita, joissa täytyy, on täytynyt olla hyvin tarkkana. Meillä Belgiassa on muutettu indeksointijärjestelmää, jotta voidaan eristää tämä kysymys Ähm, negatiivisen tarjonnan shokista. Ja minusta Belgian järjestelmä ei ole riittävän vankka. Meillä onkin vahva keskustelu käynnissä siitä, että meillä pitäisi olla tällainen indeksijärjestelmä, joka ottaisi huomioon hinnan muodostuksen ja kehityksen raaka-ainemarkkinoilla. Ja, ja joskus on myös mietitty, onko tämä reaktio liian nopea ja miten se vaikuttaa sitten yritysten kuluihin. Eli täytyy ottaa huomioon näiden erilaisten järjestelmien sivuvaikutukset tai toissijaiset vaikutukset. Me olemme pyrkineet neutralisoimaan osan näistä vaikutuksista, esimerkiksi tupakan kohdalla näin on tehty. Jos on valmistevero tupakan kohdalla, niin silloin palkat nousevat Eli täytyy katsoa, mitä tällaisia neutralisointeja voitaisiin ajatella. Tai sitten kuten herra Trichet on tähän viitannut, että otettaisiin pois tämä, tämä poistettaisiin kokonaan tämä indeksijärjestelmä. Ja nyt Belgian inflaatiotaso on korkeampi kuin keskitaso Täytyy katsoa myös, miten tämä vaikuttaa kilpailuun ja kilpailutilanteeseen. Ja sitten nämä kysymys, joka on todellakin läheisesti suhteessa näihin määrättyihin hintoihin. Ja indeksointijärjestelmä on otettava tässä huomioon. Okay, thank you very much. Kiitoksia paljon. Nyt kysymykset ovat päättyneet ja nyt meillä on sitten kokouksen jatko suljetuin oviin. Tänne jäävät ainoastaan nyt sitten varsinaiset jäsenet ja ne, jotka avustavat tässä valintaa